Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvää huomenta naisten herrat. Ensimmäinen ITRE-valiokunnan kokous 2018. Kaikkea hyvää koko tulevalle vuodelle. Meillä on paljon työtä tehtävänä tällä jaksolla. Aloittakaamme kokouksemme Mikäli teillä ei ole mitään kommentteja, niin esityslista on hyväksytty. En näe kommentteja. Minulla ei ole puheenjohtajan ilmoituksia. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 6. marraskuuta 2017. Mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin kokouksen lopussa kokouspöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten siirrymme kohtaan numero neljä. Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EUn puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin äh, tukemiseksi. Kuten kaikki tietävät, tämä on kohtuullisen uusi aihe. Ja alun perin tämä on lähtöisin Afetista tai oikeastaan Sedestä – kollegat siellä ovat keskustelleet tästä aiheesta siellä parisen vuotta. Ja luonnollisesti tämän koko asian teollinen osio kuuluu meidän toimivaltaamme. Joten me käynnistämme keskustelun aiheesta. Meidän esittelijämme on François Grostet. Tämänpäiväinen keskustelu käydään 472 esitetyn tarkistuksen pohjalta. Ja tähän kuuluu luonnollisesti myös esittelijän tekemät tarkistukset mietintöluonnokseen. Muistanette varmaankin, että edustaja Grostet esitteli mietintöluonnoksensa ITRE-valiokunnassa 27. marraskuuta Joten nyt sitten keskustelemme tarkistuksista. Esittelijä, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Kuten muistutitte, meillä on ollut erittäin suuri määrä tarkistuksia. 437 kollegat ovat esittäneet, on kaiken kaikkiaan 472. Tämä osoittaa sen, että ähm, valiokunta kiinnittää tähän teollisuusalan ohjelmaan erittäin suurta huomiota. Hyvä puheenjohtaja, muistutittekin Euroopan puolustuksesta ja tästä sen teollisuusulottuvuudesta. Kyseessähän on teollisuusprojektien tukeminen, siis tutkimusvaiheen jälkeen 2018-2020, jotta meillä olisi innovoivampi ja siis kilpailukykyisempi puolustusteollisuus Euroopassa. Kuten Jean-Claude Juncker, komission puheenjohtaja, on sanonut, Eurooppa ei voi eikä saa turvallisuutta ja puolustustaan alihankkia. Meidän täytyy tehdä siis parempaa yhteistyötä Euroopan unionin jäsenmaiden ja teollisuuden välillä, jotta saattaisimme tämän ohjelman päätökseen. Kollegoille, jotka ovat tarkistuksia esittäneet, haluaisin sanoa seuraavaa. Otan kaikki nämä tarkistukset huomioon. Meidän pitäisi tehdä kovaa työtä ja hyvin tehokkaasti, jotta pääsisimme kompromissiin sellaisen aikataulun puitteissa, joka on hyvin tiukka, kuten tiedätte, ja meidän on sitä pakko kunnioittaa. Eli etukäteen kiittäisin kollegoja heidän osallistumisestaan tähän työhön. Muutama tärkeä asia 500 miljoonaa euroa on suunniteltu summa. Erät sanovat, että tämä ei riitä, toiset sanovat, että tämä on liikaa. Minä olen sitä mieltä, että summa on hyvin kohtuullinen. Puolustushankkeita ajatellen tämä on jo vankka pohja, jolle rakentaa. Meidän täytyy ottaa huomioon luonnollisesti se, että jäsenmaiden osallistuminen on tarpeen. On väistämätöntä, että tämän summan vahvistamme. Se tekee mahdolliseksi rahoittaa monia hankkeita ja myöskin yllyttää yhteistyöhön. Meidän täytyy tässä yhteydessä erilaisia talousarviosiirtoja välttää ja käyttää rahoitusta. Rahoituksessa rahoitusjoustoa. Meidän täytyy teknologista ja teollista pohjaa Euroopassa tukea. Ja rahoituksen pitää eurooppalaisille yrityksille, sillä kyseessä on yhteisörahoitus. Meidän kansalaisemme eivät ymmärtäisi sellaista, että me rahoitamme ei-eurooppalaisia yrityksiä yhteisön varoilla. Tämähän ei estä tekemästä yhteistyötä ei-eurooppalaisten yritysten kanssa, erityisesti kun meillä on ohjelmahankkeita eikä tee myöskään mahdolliseksi jatkaa jäsenmaille sitä yhteistyötä, jota he haluavat harjoittaa tämän ohjelman ulkopuolella. Tämä ohjelma ei ole sellainen, joka tulisi korvata jäsenmaiden omat ohjelmat. Kyseessä on täysin täydentävä hanke. On tärkeää luonnollisesti tässä yhteydessä se, että meillä on strategisia kumppaneita, mutta pikkuhiljaa Euroopan unionin pitäisi tukea omaa teollisuuttaan niin, että se saavuttaisi todellisen strategisen itsenäisyyden. Tämä on ensiarvoisen tärkeää. Tähän tulee pyrkiä. Lopultakin, että voisimme yllyttää uuteen yhteistyöhön erityisesti pk-yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä, meidän pitäisi mielestäni tehdä enemmän. Olisi hyvä, että jokainen jäsenmaa olisi mukana ja että neuvostossakin tämä tahto olla mukana näkyisi, jotta näin tapahtuisi, on aivan ensiarvoisen tärkeää, että myöskin pk-yrityksellä on mahdollisuus osallistua ohjelmaan. Tiedämme, että meillä on jo paljon sellaisia yrityksiä, jotka tekevät puolustusalan suuryritysten kanssa töitä alihankkijoina, mutta kaikilla pitäisi olla tämä mahdollisuus osallistua. Tavoitteena on todellakin rajat yrittävää yhteistyötä Euroopan unionissa kasvattaa – ja meidän pitäisi myöskin löytää sellaisia yrityksiä, jotka ovat huipputason osaajia ja innovoivia, jotta suurin, mahdollisimman suuri osa kumppaneita voisi osallistua. Meillä tulee joustavat kriteerit, kolme yritystä vähintään kahdessa jäsenmaassa vaikuttaa perustululta mielestäni, jos haluamme uusia projekteja ja tässäkin meillä voi olla keskustelua siitä, kuinka monta jäsenmaata pitäisi osallistua. Olen valmis kuuntelemaan teitä asiassa. Meidän pitäisi voida löytää kunnianhimoinen sopimus, jotta nopeasti voisimme aloittaa neuvottelut ja toimia niin, että tämä ohjelma olisi toiminnassa jo tammikuussa 2019, kuten komissiokin on toiminut. Luonnollisesti on ilo tehdä teidän kanssanne töitä, ensin kuulla teitä. Me yritämme näin lähentää omia näkökantojamme. Kiitoksia. Uh, thank you very much, madam. Uh, for... Kiitokset esityksestänne. Nyt käymme keskusteluun. Ja seuraavaksi varjo esitteli, että edustaja Pohe ei ole vielä paikalla. Edustaja Martta, te varmasti voitte sanoa jotain. SND-ryhmän nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän tätä mahdollisuutta hyväkseni toivottaakseni hyvää uutta vuotta niille, joita en ole vielä tavannut. Ennen kuin menen omiin huomioihin, niin haluaisin todeta, että minusta tässä kyseessä ei ainakaan ole se, että meidän pitäisi ratkoa tässä sitä, haluammeko me aseriisuntaa tukea vai emme. Olen tässä samaa mieltä François Grostetin kanssa. Kyseessä on strateginen riippumattomuus. Tästä on kysymys tällä hetkellä ja luonnollisesti me tuemme rajat ylittävää strategiaa ja sitä, että meillä on mahdollisuus todellakin innovaatiokapasiteettiamme kasvattaa tällä sektorilla, joka on melko lailla vaikeuksissa tai ainakin sitä uhkaavat kansainväliset kilpailijat suuresti. Sitä vastoin muutama pieni huomio asioita, joita pitäisi meidän mielestämme selventää vielä. Ensinnäkin osallistumiskelpoisuus näihin ohjelmiin. Tässä esitellä Gronstedt puhuikin jo asiasta, mutta haluaisin korostaa sitä, minkälaista yhteistyötä yrityksillä on välillä ei-eurooppalaisten yritysten kanssa, ja niillä on velvollisuuksia teknologian siirtoon liittyen meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Näillä asioilla on seuraamuksensa, eikä, eikä tule kuuloonkaan, että tällä hankkeella rahoitettaisiin tai tuettaisiin kolmansien maiden innovointia sellaisten, jotka eivät ole ohjelmassa mukana. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia, ehdollisuus ohjelmien rahoituksessa. Tässäkin Euroopan unionin maiden tai niiden 25, jotka ovat tässä yhteistyössä mukana, täytyy pelata yhdessä. Meidän täytyy olla johdonmukaisia. Me emme valinnoissa, kun valitsemme, olipa sitten äh, mitä puolustustarvikkeita tahansa, että me valitse omaa toimittajamme. Ja tämän lisäksi immateriaalioikeudet Euroopan unionissa, tämän hankkeen alla syntyneet immateriaalioikeudet, niiden täytyy säilyä jäsenmaalle niin, että jokainen jäsenmaa voisi säilyttää sen innovaatioedun, joka sillä on tämän hyvin tärkeää. Sitten talousarvioon liittyen 500 miljoonaa euroa, riittääkö tämä vai eikö tämä riitä? Tiedän, että meillä on tarkistuksia, jotka haluaisivat jopa leikata tätä ajatuksena, ja tässä olen samaa mieltä esittelijä Grostotin kanssa, uskoakseni me olemme melko yksimielisiä. Ajatuksena on se, että meillä olisi jollakin hetkellä koordinointia tai yhteistyötä Euroopassa, erityisesti sellaisessa ähm, maailmanlaajuisessa kontekstissa, joka on melkoinen sen myrskyisä. Me emme voi jättää tätä suunnittelutyötä vain muutamalle jäsenmaalle. Ja tässä solidaarisuutta pitäisi kaikkien osoittaa. Tämän hankkeen ajatuksena on se, että kaikki voivat hyötyä tästä teknologian edistymisestä ja erilaisista lisämahdollisuuksista innovoida. Meidän täytyy todellakin kansainvälisen puolustuksen alalla säilyttää tämä linja. Tässä olivat minun ensimmäiset huomioni ja kollegoiden kanssa esitän tiettyjä tarkistuksia, jotka ovat näillä samalla linjoilla. Haluaisin kiittää François Grostet ja hän työstään. Kiitoksia. Remarks. Kiitokset kollega teidän äh, huomioistanne. Ja sitten ESR-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitos. Äh, minä haluan myös toivottaa hyvää uutta vuotta kaikille ja toivotan äh, puheenjohtajalle hyvää terveyttä, koska viime vuoden loppua kohden teitte kovasti töitä. Mutta joka tapauksessa hyvää uutta vuotta kaikille. Mitä tulee nyt näihin tarkistuksiin? Haluaisin sanoa, että pidän hyvänä sitä, että eri poliittisten ryhmien kollegoiden tarkistukset äh, ovat äh, kaikki äh, tavallaan kohdennettuja tärkeisiin asioihin. Ja olen tästä samaa mieltä, että on kohdennettava. Ja yksi asia, joka on mielestäni erityisen tärkeä, on se tosiasia, että tämä projekti johti siihen, että saatiin aikaan enemmän tasapainoa teolliseen perustaan Euroopassa. Joten monet eh, puheenjohtaja Busekin tarkistukset, mutta myös Bonin, Marineskun, Kombachevin tarkistukset on kaikki tarkoitettu nimenomaan tähän päämäärään. Ja on tärkeää muistaa tämä, kun me puhumme kompromissitarkistuksista. Tämän projektin tulisi myös edistää uudenlaista yhteistyötä yritysten välillä niin, että ei ole kysymys vain rahoituksesta niille, jotka nyt jo tekevät hyvää tai hyvin yhteistyötä. Tämä on toinen asia, jossa edustaja Leeds, edustaja Byrne ja monet muut poliittisista, eri poliittisista ryhmistä ovat tuoneet tämän esiin. Joten nämä ovat erinomaisia ehdotuksia. Sitten mielestäni on myös hyvin tärkeää, että laajennetaan jäsenvaltioiden määrää, jotka olisivat mukana näissä projekteissa, joita rahoitetaan. Ehdotus on, että lisättäisiin jäsenvaltioiden määrä kahdesta kolmeen. Ja sen lisäksi mukana olisi yrityksiä, äh, keskisuuria äh, yrityksiä ja mm, yksi asia, joka myös kannattaisi pitää mielessä varjoesittelijöiden kokouksessa, on se, että miten määritellään ne yksiköt, jotka saavat osallistua ohjelmaan. Esimerkiksi, miten määrittelemme eurooppalaisen yrityksen, koska eri jäsenvaltioilla on erilaisia strategioita, mitä tulee esimerkiksi puolustusteollisuuden konsolidoimiseen. Meidän täytyy välttää sitä, että joitakin yrityksiä syrjittäisiin. Sitten on tiettyjä huolenaiheita liittyen esimerkiksi rahoitukseen, jäsenvaltioiden hallitusten ja komission toimivaltuuksiin, mutta tämä lienee asia, joka otetaan esiin myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Virnek Rikeen puolesta. For everybody back. Kiitos. Kaikkea hyvää kaikille vuodeksi 2018. Aluksikin Dominik haluaisi pyytää anteeksi sitä, että hän ei voi olla paikalla tänä aamuna, koska hän on TRAN-valiokunnan kokouksessa. Kuten hän on todennut jo aiemmin, tämä on hyvin tärkeä ohjelma ja hän haluaisi toistaa hänen onnittelunsa – komissiolle ja esittelijälle tähän mennessä tehdystä hyvästä työstä. On yksi tärkeä asia, jonka Dominik haluaa ottaa esille tässä vaiheessa, joka koskee ohjelman tavoitetta. Ennen kaikkea sen jälkeen, kun hän on tarkastellut eh, tarkistuksia, hän haluaisi korostaa sitä, että tämä ohjelma on tarkoitettu siihen, että edelleen kehitetään Euroopan integraatiota – Tämä on rahasto, jolla pyritään kehittämään Euroopan puolustuksen hankkeiden kilpailukykyä. Meidän pitäisi sekoittaa tällaista aloitetta kansainväliseen yhteistyöpolitiikkaan. Dominik tukee täysin sitä, että vahvistetaan puolustusyhteistyötä tärkeiden eurooppalaisten kumppaneiden kesken, kuten Iso-Britannia, Brexitin jälkeen ja muut NATO-jäsenvaltiot. Mutta tämä ei kuitenkaan ole paikka tälle yhteistyölle. Tämän ohjelman merkitys on istään selvää ja nimi puhuu siitä, mistä on kysymys, eli puolustusteollisuuden kehittäminen, eurooppalaiset rahat eurooppalaisiin hankkeisiin, mutta tämä ei kuitenkaan pidä nähdä protektionistisena välineenä. Dominik odottaa nyt mielenkiinnolla yhteistyötä kompromissi tarkistusten aikaansaamiseksi muiden varjostajien kanssa, niin että saadaan ohjelma aikaan, joka saa Euroopan menemään eteenpäin. Thank you very much, madam. Kiitokset sitten edustaja Bytikhoff äh, vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Happy New Year. Hyvää uutta vuotta. Tällä tavalla halusin vain kaikki hereille. Rilla on tehokkuus. Meillä on teollista ylikapasiteettia, jota on aivan liian pitkään suojeltu, itsekkäistä alueellisista tai nationalistisista syistä. Ja tähän on yhdistynyt päällekkäisymään haasteita tehokkaasti. Jotta edelleen lisätetään teollista kapasiteettia tällä sektorilla, tämä kasvattaminen on itse asiassa väärä tavoite ja se pitäisi torjua. Ja se, että osoitettaisiin suoraan lobbarit jotka, jotka saavat menettelyä, jossa rahaa heille osoitetaan, se on itsessään jo täysin korruptoitunut ajatus. Meidän kantamme on se, että pitää olla kunnianhimoisempi. Pitää mennä siihen suuntaan, että meidän noin 60 tarkistuksessamme me otamme esillemme vaihtoisen yhteistyömallin puolustusalan yhteistyölle. Me emme vastusta sitä, että puolustussektorilla on yhteistyötä, mutta me haluamme, että siitä tulee voimakkaampaa. Ja me haluamme, että tämä talo kia kaikkia kapeita kansallisia intressejä ja samaan aikaan sitten myös tukea Euroopan puolustussektoria. Me ehdotamme, että komissio tarjoaa palveluaan jäsenvaltioille – ja auttaa yhteisten puolustusteollisuuden avointen projektien järjestämisessä. Komissiolla on osuutta vaikutusta tämän sektorin kehitykseen. Sillä oli ollut sitä olemassa olonsa aikana, sehän perustettiin jo 50 vuotta sitten. Komissio on toimija, joka järjestää, organisoi sisäiset markkinat, seuraa. Ja sitten on vielä eräs näkökanta, jonka osalta haluaisimme, että oltaisiin kunnianhimoisempia. Jos me pyrimme vakiinnuttamaan puolustussektoria, meidän pitäisi myös tehdä työtä siinä, että se yhdistyy äh, aseiden viennin valvontaan, humanitaariseen lainsäädäntöön, ihmisoikeuskysymyksiin. Me sitä, että otetaan käyttöön päinhimillistä äh, sotilaallista äh, teknologiaa, kuten esimerkiksi rypälepommit, minun niin ei varmaankaan tarvitse näitä luetella sen kummemmin. Meidän me tavoitetta ei pidä muuttaa. Pitää muuttaa se, miten pyrimme saavuttamaan tavoitteen asiakirjasta, jonka neuvosto on hyväksynyt. Siinä on neuvoston kanta siis selkeän, kun se on todennut kuusi kriteeriä, joita se katsoo sitten, että näiden kriteerien yhdenkin niistä täyttämättä jättäminen voidaan katsoa sellaiseksi, että jaimme rahaa. Στον Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό και παρα... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin eh, myöskin toivottaa hyvää uutta vuotta kaikille. Guen kanta asiaan on selvä tähän eurooppalaiseen puolustusrahastoon. Sehän on Euroopan unionin militarisointia. Valitettavasti esittelijä suurin osa puolustusrahastoon, sehän on Euroopan unionin militarisointia. Valitettavasti esittelijä suurin osa tarkistuksista puolustavat tätä puolustusrahastoa. Meidän ryhmämme GUE vastustaa tällaista vaarallista hanketta puolustukseen investoiminen ja eurooppalaisen puolustuksen vahvistaminen on tarpeen, jotta Eurooppa olisi puolustusalalla vahvempi. Tässä suunnitelmana on antaa 500 miljoonaa unionin talousarviosta ja 80 prosenttia, eli tuo loppuosuus jää jäsenmaiden maksettavaksi nykyisessä taantumatilanteessa. Haluaisin viitata nyt ähm, seutusopimuksen artiklaan 41.2. Siinä todetaan selvästi, että sellaiset menot, jotka liittyvät äh, tai vaikuttavat puolustusalaan, niitä ei voida rahoittaa unionin talousarviosta. Me asetamme siis äh, oikeudellisen äh, oikeusperustan kyseenalaiseksi ja oikeudelliselta yksiköltä odotamme vastausta asiasta. UNGL pyytää, että tätä tärkeää 500 miljoonan euron talousarvioosuutta käytettäisiin, jotta voisimme tukea uudelleen teollistamista kaikissa niissä maissa, jotka ovat kärsineet uusliberalistisesta politiikasta. Tulen esittämään tarkistuksia, jotka pyrkivät kumoamaan tällaisen äh, pyrkimyksen militarisoida Euroopan unionia. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan yleistä uudelleen teollistamista. Ja tässä on erittäin ongelmallinen asia tämä 500 miljoonaa euroa, joka pitäisi puolustusrahastoon suunnata. Sehän otetaan muista ohjelmista pois. Jälleen kerran lisä tuhoa. Esimerkiksi meidän pitäisi energian riippuvaisuutta vähentää jäsenmaissa ja nyt 45 miljoonaa euroa otetaankin energia-alan ohjelmista ja siirretään puolustukseen. Ei tällaista voida hyväksyä. Ja kehityspolitiikka myöskin sen, talousarviota leikataan puolustuksen eduksi. Tästä syystä me haluaisimme tämän hankkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vuodelle 2018 esittää Toivotukseni tämä uusi eurooppalainen kilpailu tarkastella konkreettisia seikkoja ja tarkastella sitä, onko tämä ohjelma tarpeellinen. Meidän pitää tässä yhteydessä tarkastella muutamia perusperiaatteita. Ensinnäkin yhteistyötä alalla. Euroopan unioni juoksee nyt kohti yhteistä puolustusta, mutta meidän täytyy antaa selkeä viesti siitä valtoo, kun tämä liittyy myöskin siihen tekniseen valvontaan, jota harjoitamme. Täytyy olla selkeä merkki siitä, kuka yhteisö käynnistää uuden ohjelman. Meillä pitää olla sille riittävä rahoitus. Ja meillä pitää myöskin ottaa huomioon tiettyjä... Uutta rahaa, tuoretta rahaa uusille ohjelmille. Ja unionissa tämä 1,24 prosenttia asiat ovat semmoisia, joiden kohdalla myös virastojen täytyy tehdä parempaa yhteen. Kiitokset edustaja Gaaler. Te olette yksi seden, sedessä tämän asian käynnistäjistä ja saatte puheenvuoron. Äh. Haluamme äh, tavallaan suurempia yhdistymiä ja sen lisäksi haluamme rajat ylittävää yhteistyötä PK-yritysten kanssa. Ja täytyy välttää se, että muutamat isot jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Ranska, käärii kaikki rahat taskuihinsa, koska jos tarvitaan vain kolme maata ja kaksi yritystä, niin silloin tämä johtaa siihen, että vain suuret jäsenvaltiot ovat vahvoja puolustusteollisuuden alalla. Toisekseen tulee saada rahaa EUlta, mutta niiden täytyy voida osallistua ja lopuksi, projektin lopussa näillä yrityksillä täytyy olla myös oikeus tekijänoikeuksiin tässä, tästä projektista. Ja kolmanneksi jäsenvaltioiden ja yritysten taloudelliset yritysten projekteihin, jotka muuten omista varoista rahoitettaisiin. Minulla on kolme asiaa, jotka voin tuoda nopeasti esiin. Ensinnäkin Ensimmäinen näistä liittyy siihen, että luonnollisesti, koska kyseessä on Euroopan puolustusteollinen hanke, on erittäin tärkeää, että tätä käytetään juuri siihen, siihen että luonnollista, koska kyseessä on Euroopan puolustusteollinen hanke, on erittäin tärkeää, että tätä käytetään juuri siihen. Tähän ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki tapahtuisi Euroopan unionissa. Meillä on esimerkkejä ympäri maailman siitä, että meillä on tällaisia proxy-botteja, joita voidaan Kiinan muureja ikään kuin rakentaa. Me voimme varmissa on tapoja, joilla me voimme varmistaa, että tämä tapahtuu ilman, että me emme ähm, liikaa rajoita toimia. Ja sitten toinen asia liittyy pk-yrityksiin ja siihen, että me palkitsisimme pk-yrityksien mukaan ottamisesta. Tämä vaikuttaisi olevan hyvin rakentava tapa toimia. Ja sitten lopultakin Tämän täytyy olla uutta rahoitusta, kuten muutkin ovat sanoneet, että tämä ei voi olla rahoitusta, jota viedään muista ohjelmista. Kiitoksia. Next speaker. Ja sitten sitä Toija. Eh, prima osservazione. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen huomio, tämä on jotakin, mitä emme saisi koskaan unohtaa. Tämä on meidän käsityksemme puolustuksesta, eurooppalainen puolustuskäsitys. Tässä viitataan siihen, mitä eh, edustaja Mogherini on sanonut parlamentissa. Eh, kyseessä on autonomia. Meidän täytyy aina muistaa tämä näkökulma puolustuspolitiikassamme. Sitä emme saa unohtaa. Ja sitten meidän täytyy tarkastella konkreettisia asioita. Nämä konkreettiset kysymykset, jotka tulevat puolustusrahastoon, niitä on kolme ensinnäkin. Ähm, kuten varjoesittelijät ovat todenneet, eri jäsenmaiden osallistuminen Eurooppa ei ole äh, kahden tai kolmen vahvan jäsenmaan ryhmä meillä pitäisi olla useampia, jotka tähän hyvin tärkeään sektoriyhteistyöhön osallistuvat. Sitten tämän lisäksi pk-yritysten osallistuminen, tämä ei voi olla vain perusperiaate, tämä pitää olla rahoituksen ehto. Meidän täytyy jollakin tavalla eh, pakottaa suuria yrityksiä ottamaan arvoketjun eh, tämä mahdollisuus mukaan, kun se vain on mahdollista. Ja tämän lisäksi meidän täytyy kolmasen maiden eh, osallistumiseen kiinnittää huomiota. Ähm, kun kyseessä on Euroopan unionin äh, pääoma. Meillä on esimerkkejä tästä, meillä on äh, kansallisia sääntöjä, meillä on valvontaa. Me emme saa tässä pelätä. Meillä on tärkeitä eurooppalaisia yrityksiä ja meidän täytyy tarkastella äh, siitä, mitä hyötyä voi olla Euroopan unionin ulkopuolisista yhteistyössä tätä voidaan tehdä varoen. Meidän täytyy tarkastella sitä, ovatko nämä yritykset sellaisia, että niitä voidaan ottaa mukaan vai eivät. Meidän täytyy ottaa tämä yhteistyömahdollisuus tärkeiden yrityksen kohdalla huomioon. Ei luonnollisesti nyt tietenkään vaarallisten maiden, niitä ei voida hyväksyä. Kiitoksia. Sitten kollega Geier. Danke. Kiitos puheenjohtaja. Olen tietysti minäkin halukas toivottamaan hyvää uutta vuotta kaikille. Ja nyt kun on sellainen aika, on tehdään uuden vuoden päätöksiä, haluaisin ehdottaa, että lyhyesti tämän osalta sanoa, että kaksi tärkeää ulottuvuutta on mainittu. Paul Rybik ja minä istumme budjettivaliokunnassa, siksi ei ole mikään sattuma. Poliittisia etuja, joita tästä uudesta ohjelmasta syntyy, katsokaa myös rahoitusperustaa, joka yhdessä kohdassa vetää pois jostain. Tämä liittyy siihen, että komissio oikeusilta puuttuu objektiivisesti katsottuna oikeusperusta. Ja huolenaiheita Martina Werner ja kollega, sitten voitaisiin haluaisi myöskin saada lausunnon meidän oikeusyksiköltämme. Kiitos. Otan huomioon kaikki teidän näkemyksenne oikeusperustasta. Edustaja Litz. Happy New Year to all of you. Hyvää uutta vuotta kaikille. Minä puhun Saksaa. saksalaisena sosiaalidemokraattisen, joka puhuu kuitenkin yhteisen puolustuspolitiikan puolesta ja teollisuuden puolesta. Minusta on ihan selvää, että me haluamme muotoilla tätä asiaa ottaen huomioon myös tavallaan sen kansallistamisen, mikä on vastapainona. Tästä huolimatta pari asiaa, josta haluais, joihin haluaisin vedota, jotka minusta ovat menossa pieleen. Jäsenvaltiot eivät tee omaa työtään ja yrittävät äh, komission kautta sälyttää sitä meille. Minä en näe, että me tässä rakentaisimme eurooppalaista kapasiteettia, mutta emme kuitenkaan saa siihen äh, yhteispäätösmahdollisuutta. Meidän pitäisi parlamenttina äh, olla rohkeita ja vaatia yhteispäätöstä tässä. Ja ajatellen Euroopan eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa ja meidän valiokuntamme vastuuta siinä ja varustelupolitiikassa. Me tarvitsemme varusteluteollisuutta, mutta ei ajatellen myös sitä, mitä komissio sanoi tästä, niin me tarvitsemme uudenlaisia Äh, aloitteita. Minä suhtaudun nyt äh, hyvin kriittisesti siihen, miten tätä nyt käsitellään ja minun mielestäni tämä oikeusperusta ei ole siihen, miten tätä nyt käsitellään ja minun mielestäni tämä oikeusperusta ei ole. Katsottuna tämä on tietysti upea aloite. Ajatellen, että britit ovat jättämässä Euroopan unionin ja että Euroopan unioni sitten ja seuraavana kahtena vuotena tullaan näkemään, missä resurssit ovat tilanne tällä hetkellä kovinkaan ihanteellinen, koska rahoja otetaan muista ohjelmista ja ratkaisevan tärkeää on se, että seuraavissa rahoituspuitteissa, että on olemassa asianmukaiset ja luotettavat resurssit tälle, niin että tällä pyritään vahvistamaan puolustuskykyä ja teollisuutta, se on hyvä asia. Merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan nopeasti kolme asiaa. Ensimmäinen näistä koskee Tämän aloitteen ensimmäinen tarkoitus on parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Ensimmäinen tavoite ei siis ole strateginen. Näitä niihin minäkin, mutta meillä on tässä erilainen perusperiaate. Kyseessä ei ole rakennerahasto. Me emme tule maantieteellisen perusteen pk-yrityksiä valikoimaan. pk yritys ottaa johonkin hankkeeseen mukaan siksi, että sillä on pätevyyttä tai kokemusta, joka palvelee tiettyä alan tarvetta. Mitä tulee sitten valvontaan, tämähän on jäsenmaiden valvontaa, siitä haluamme muistuttaa. Tämän lisäksi hyvä puheenjohtaja on hyvin paljon muutakin asioita, joita pitäisi vielä käsitellä. Esimerkiksi kolmansien maiden osallistuminen. Luonnollisesti voimme suunnitella sitä, mutta meillä pitää olla hyvin tiukat ehdot ja takeita siitä, että eurooppalaisen rahoituksen täytyy palata hyödyttämään Eurooppaa, eurooppalaisia yrityksiä. Kyllä todellakin pääoma sen suhteen suuryritykset usein pyytävät kolmansia maita osallistumaan, mutta me olemme tarkistuksissa ehdottaneet takeita, jotka tekisivät mahdolliseksi taata eurooppalaisen rahoituksen säilymisen Euroopassa. Tähän liittyy hyvin paljon kaikenlaisia ongelmia, joita voisimme vielä tässä selviä. Meillä ei ole aikaa, mutta me tulemme tekemään se varjostelijoiden kokouksessa. Ja todellakin olen valmis ottamaan huomioon kaikki teidän kysymyksenne. Kiitoksia. Thank you. 22. tammikuuta 2018, äänestys teollisuusvaliokunnassa 21. helmikuuta 2018 kokemukseni pohjalta maalitaskuulta ja joulukuulta olin kahdeksan vuotta sairaalassa ja minulla on vain yksi neuvo teille. I open the vote, now I close the... Suljen äänestyksen. Äänestys päättyy siis nyt. Juon uskoakseni te kaikki jäätte tänne. Kukaan ei lähde salista. colleagues, uh, ladies and gentlemen, if I may start next point. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, jos sallitte alo- aloittaisin. Meillä on mietintöluonnoksen käsittely seuraavana ja nyt haluaisin sanoa muutaman sanan sen äh, niitäkin äh, kaasu yhteyksiä, jotka menevät kolmansiin maihin tai tulevat niistä mukaan lukien tulevat tällaiset. Ja kaikkien niiden vaiheiden mukaan, jotka ovat tarpeen. Luonnollisesti ilman järjestelmässä saatavilla niin, että tarkistuksia on voinut esittää jo aivan viikon alusta lähtien tekstiin. Antakaa tässä asetuksessa selkeä vakaa oikeuspuitteisto Euroopan unionissa. Energia on syy tällaiseen tarpeeseen. Syy on eriäväisyys olemassa mutta edellytykset kaikille. Uskoakseni komission aloite vastaa tarkoitustaan ja vastaa odotuksia. Haluaisin johdannon nimenomaista sanamuotoa. Tämä estää soveltaa samaa oikeusperustaa, kuten komissio ehdottaa kaikkien kolmansien maiden kaas, Me siis otamme huomioon odotukset, joita jäsenmailla on ja myöskin yrityksillä on. Niillä yrityksillä, jotka poikkeus ei uhkaisi Euroopan unionin säännöstöä koskien kaasun sisämarkkinoiden kunnollista toimintaa, kuten uudenlainen direktiivin voimaantulon jälkeen. Nämä toimet eivät saa viedä yli 10 vuotta, sillä me haluamme toimivat e- avoimet energiamarkkinat, e- sekä sisämarkkinat että myöskin e- kolmansien maiden toimituksen suhteen ja ottaen huomioon Tämä on hyvin, hyvin lyhyt lainsäädännöllinen teksti, kuten tiedätte. Yleensä meillä on 30-40 sivua, mutta näin ei nyt ole. Tämä on siis tekninen, mutta hyvin, hyvin tärkeää. On tärkeää ymmärtää tämä ja me etenemme nyt askel, askeleelta, joka kollega Nika ei ole paikalla, joten edustaja Toija. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mitä tähän asiakirjaan tulee, olemme kaikki varmaan yhtä mieltä siitä, että tämä menee siihen suuntaan, että se vastaa odotuksia, jotka ovat nousseet esille täysistuntokeskusteluissa. Voimakkaamman roolin komissiolle ehkä vaikutusarvioita tilanteissa, joissa myönnetään poikkeuksia tiettyjä infrastruktuuri- rakenteita varten ajatellen nimenomaan sisämarkkinoiden turvallisuutta, mutta myöskin kriteerejä, kuten analyysi siitä, ovatko tietyt vahingolliset markkinakäytännöt sellaisia, joita on käytetty. Esimerkiksi komissiohan on arvioinut Gazpromin toimintaa Euroopassa. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa yhden asian, joka on luonteeltaan kenties poliittisempi. Tietääkseni tilanne neuvostossa tämän lainsäädännön osalta on aika vaikea. On pyydetty, että tehtäisiin toinen vaikutusarvio, joka näyttäisi itse asiassa aika turhalta mutta niin kuin sanottu, me tiedämme, että kaikki riippuu siitä yhdestä tapauksesta esimerkiksi, johon tämä lainsäädäntö puuttuisi, ja se on tämä hyvin kiistelty Nord Stream 2, joka on merkitykseltään symbolinen minun mielestäni. Me puhumme paljon eurooppalaisista arvoista täällä Euroopan parlamentissa, ja minusta tuo on sellainen hanke, joka todella rikkoo eurooppalaisia arvoja. Ja Euroopan kansalaiset pitävät hyvin tarkasti silmällä tuota hanketta. Ja nyt kun Saksassa käydään hallitusneuvotteluja, on mahdollista, että hanketta jatketaan. Joten vetoaisin kaikkiin kollegoihin, ennen kaikkiin kollegoihin, jotka edustavat Saksan sosiaalidemokraattista puoluetta, että he pitäisivät mielessään ne eurooppalaiset arvot, joista he niin kovin usein puhuvat, ja tekisivät kaikkensa estääkseen sen, että tämä hanke ei toteudu. Toivoisinkin, että toiminta neuvostossa ei tähtää siihen, että hidastetaan työtä tämän asiakirjan osalta. Replacing Mr. First of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Petersen lähettää pahoittelunsa, että ei voi osallistua, mutta hän on valmistellut hyvin pitkän puheen tästä aiheesta, jonka esitän hänen puolestaan. 2016 lopusta lähtien olemme työskennelleet talvipaketin parissa ja tavoite on ollut selkeä. Me haluamme rajoittaa energiankulutusta parantamalla energiatehokkuutta, me haluamme siirtyä uudistuvaan energiaan me haluamme luoda todelliset energiasisämarkkinat niin, että kansalaiset saavat vihreämpää ja halvempaa sähköä. Kaksi pääsyytä tähän. Ensinnäkin meidän täytyy taistella ilmastonmuutosta vastaan ja toisekseen meidän täytyy olla vähemmän riippuvaisia ulkomaisista energiantuottajista. Ongelma on se, että direktiivi tekee potentiaalisesti meistä vielä riippuvaisempia venäläisestä kaasusta. Kaksi avainongelmaa komission esityksessä. Ensinnäkin nykyinen puitteisto antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää poikkeuksia uusissa infrastruktuuriprojekteissa viittaan artiklaan 36 olemassa olevassa direktiivissä. Tämä on porsaanreikkä sinällään ja sitä kautta heikentää talvipaketin tavoitteita. Ja sen lisäksi nämä Petersen pitää hyvänä esittelijänä ehdotuksia, jotka menevät oikeaan suuntaan mutta meidän täytyy äh, estää se, että jäsenvaltiot voivat kiertää sääntöjä ja sitä kautta lisätä meidän energiariippuvuuttamme. Sen vuoksi tulemme tekemään tarkistuksia, jotka vahvistavat tätä direktiiviä tältä osin. Ja tämä siis äh, herra Peterssonin nimissä. Kiitos. Ah, thank you. Lukuisia pilareita ja on ilmastopilari, josta äänestämme ensi viikolla, mutta on myöskin pilari, joka koskee energiaa ja solidarisuutta ja toimitusvarmuutta. Ja tällä vaalikaudella meillä on ollut jo kaksi mietintöä tästä asiasta. Meillä on ollut Kasnodemskin mietintö, joka koski hallitusten välisiä sopimuksia historiallisesti, koska 2006, 2007, 2008, jolloin tehtiin kaasudirektiivit, silloin ei vielä nähty asia näin selvästi, oli se, että kaasun sisämarkkinoiden osalta on tilanne, jossa ei ole selvää se, että Eurooppa olisi vastuussa nämä sunnuntaipuheet Euroopasta, että Euroopan pitää olla vahva, Euroopan pitää olla koordinoitu, Euroopan pitää puhua yhdellä äänellä Moskovassa, Riadissa ja muuallakin. Se on kaikki hölynpölyä niin kauan kuin meillä on tällainen valtava aukko sisäisessä kaasudirektiivissä. Tästä syystä me tuemme siis ensinnäkin kiitokset komissiolle. Mä iloisia siitä, että komissiolla oli rohkeutta poliittisesti edetä asiassa mutta nyt on kyllä meidän kirottu velvollisuutemme tukea tässä komissiota ja parantaa tätä tekstiä jopa. Ja siksi me vihreinä tulemme herra Busekin ehdotuksia, jotka puhuvat tästä tuosta maili, ja me pyrimme poimimaan kaikki ne pois täältä, ja myöskin tätä pitää parantaa myöskin kolmansien osapuolien mahdollisuuksien osalta tarkastella sitä täsmällisemmin. On tärkeää, että asiasta toimitaan hyvin tässä talossa. Tässä näistä tulee tiukat neuvottelut vielä neuvoston kanssa. Ne, jotka ovat sitä vastaan, että Eurooppa olisi vahva. Thank you much, colleague. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Nyt haluaisin edustaja Sakorovalta tiedoskaan valitettavasti tällä hetkellä kahden tulkin sairastumisen vuoksi, mutta on mahdollista kuitenkin puhua kreikkaa. Voidaan tulkata kreikka muille kielille. Eli kreikaksi on siis mahdollista puhua. Edustaja Silikiotiksen puolesta käytti puheenvuoron, olkaa hyvä. Sen tekstin täällä, se on meidän koko ryhmämme kanta. Tämä ehdotus on, äh, tai esitys on hyvin tärkeä jaltis. Komissio on myös tehnyt oman esityksensä ilman vaikutusten arviointia, vaikkakin komissio. Ja täytyy myös katsoa, onko tämä ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa. Jäsenvaltioissa vaan kysymys on nyt myös eh, siitä, mikä kuuluu kansainvälisen lainsäädännön alaisuuteen. Eli meidän täytyy katsoa niitä ongelmia eh, maakaasutoimituksissa. Tässä on kysymys vain Nord Stream 2. Tällä edustaja Langen, olkaa hyvä. Kiitos, herra siitä, mitä kaasumarkkinoiden tulisi näyttää. Pitää toittaa kaikilla, pitäisi olla yhtenäiset mahdollisuudet, yhtenäiset lupamenettelyt jäsenvaltioilla, saattaa 94 äh, äh, artikla, joka määrittää sen toimivallan, mutta kaasimarkkinat ovat parhaiten toimivat säädös, ja, ja ECRn kollegan kommentti, että pitäisi olla eurooppalaisia arvoja. Sitä minä en ymmärrä ollenkaan. Minua huolestuttavat enemmänkin eurooppalaiset arvot pispuolueen sisällä. Ja, ja kun ajattelen sitä, että pitäisi puolustaa eurooppalaisia arvoja, kysymys on siitä, että ylläpidetään EUn tasolle. Toiseksi ei ole ainoatakaan vaikutusarviota tehty eikä tutkittu tämän lainsäädännön juridista merkitystä. Tällainen ehdotus, joka asettaa koko järjestelmän päälailleen ja siitä kolmansiin maihin EU-lainsäädäntöä, oliko kysymys Venäjästä tai Algeriasta, ei tällaista voida vain pikaisesti täällä päättää. Se vaatii vaikutusarviota, se vaatii myöskin juridisen puitteissa. Siellä sanotaan, että jäsenvaltiot ovat ympäristökysymyksissä kysymyksissä teknisen turvallisuuden osalta ja reittien määrittelyn osalta vastuussa. Tässä tätä oikeutta rikotaan ja sanon, että talous, sitä ei ole komissio kuullut, se on nyt tämä kuuluminen tapahtunut sekä kun oli vastalauseita, tammikuuta sekä kun on ollut kahden viikon, kahden viikon tauko, eikä me ole mitään mahdollisuutta kuulemisessa tai keskustelussa asiantuntijoiden kanssa tai juridisten tarkastelun puit kakkonen, ei sitä voida tällä tavalla tehdä. Siksi haluaisinkin vielä kerran äh, tarttua kollega Busekin ehdotukseen, ja pidän hänen Busekia tuolla syvästi, että ei, ne pitää olla määrittelyt kymmeneksi vuodeksi. Sen lisäksi meillä on kysymys siitä, mitä ovat kilpailupuolesta, niin emme tule tukemaan tätä esitystä. Siksi teen esityksen siitä, että ensinnäkin järjestämme kuulemisen ja että toiseksi lykkäämme määräaikaa tarkistumaan. Ähm, Kiitos kollega. Seuraavaksi edustaja Bytikofer. There was an error in translation. Nähtävä tarkoitukseni tärkeä meni myös lävitse tässä tulkkauksessa, koska en nyt halua aloittaa tätä vuotta, vuotta tällaisella väärinkäsityksellä. Well, okay, okay, thank you. No, selvä, kiitos. No niin, edustaja Bytikofer. Eine deutsch-polnische Krise verhindert. Niin. Tässä on tietysti tällainen puolalais saksalainen kriisi, mikä on ihan hyvä sinänsä. Niin, minä olen kiitollinen herra Langenille siitä, että hän puhui nyt selvää kieltä. Siksi, että hän teki tälle selväksi sen, että ongelma on olennaisimmiltaan saksalainen ongelma, siksi Saksan liittohallitus kieltäytyy energiariippumattomuuden ja energiallisuuden periaatteita ottamasta vakavasti. Herra Lange tekee sen selväksi, että tämä ei ole pelkästään Saksan sosiaalidemokraattien ongelma, kuten herra Krasnodemski näytti väittävän, vaan se näyttäisi olevan osan, osan kristillisdemokraattiakin ongelma Saksassa. Ja liittokansleri on useisiin otteisiin julkisesti sanonut, että kysymys on puhtaasti taloudellisesta hankkeesta ja että sillä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, mikä sekin on hämäystä. Kysymys on erittäin poliittisesta hankkeesta. Ja jos energiariippumattomuuden ja energiallisuuden arvoja ei pidetä pelkästään sunnuntai-puheina, silloin meidän on puututtava siihen, jos jokin jäsenvaltio kieltäytyy toimimasta näiden periaatteiden mukaisesti, ja siksi meidän täytyy pyrkiä yhteisön lainsäädännöllä huolehtimaan siitä, että yhteisten muotoilut tavoitteet eivät muutu pelkäksi hölynpölyksi. On merkittävää, kun katsotaan, miten päättävästi herra Langen toimi sillä tiedän, että hänen ryhmänsä puheenjohtaja herra Manfred Weber myöskin jakaa täysin sen arvostelun, jota me olemme esittäneet Nord Stream 2 kohtaan. Ja toivoisinkin, että me todella tässä Euroopan parlamenttina emme, kommentti minua hiukan huvitti se, että nyt teidän kommenttianne kuulessani kuulin rivien välistä, että pahoittelette sitä, että kommentti minua hiukan huvitti se, että nyt teidän kommenttianne kuulessani kuulin rivien välistä, että pahoittelette sitä, että Berlinissä ei tullut Jamaika-koalitiota. Thank you. Tämähän nyt oli hyvä alusta, johon haluan heti reagoida. Minusta tämä ei ole mikään saksalainen ongelma, eikä kristillisdemokraattinen tai sosiaalidemokraattinen ongelma, vaan sisä, puhua tästä mietinnöstä ja komission ehdotuksesta, niin sisällöllisesti, tämä on sisällöllinen mietintö. Ja jos me haluamme tehdä, äh, antaa poikkeuksia, silloin meidän pitää muuttaa koko direktiiviä, äh, joka koskee 65 prosenttia meidän kaasutuonnistamme. Ja sen vuoksi olen Werner Langerin kanssa täysmiä, vaan 65, 65 prosenttia meidän kaasutarpeestamme ja että meillä ei ole mahdollisuus äh, saada oikeata informaatiota. Sen vuoksi tuen täysin näitä ehdotuksia, mitä Werner Langen teki. Ei voi olla niin, että meidän tarkistuksemme, meidän täytyy esittää tarkistus tästä. Tässä on kysymys siitä, että oikeudellinen yksikkö on todennut, että tässä voi olla ongelmia ja ne haluaisin selvittää ensin, koska tässä on kysymys todella tärkeästä asiasta ja me tarvitsemme siihen aikaa. Wernerin kanssa samaa mieltä. Thank you very much, madam. Ryby. Ja recht herzlichen Dank. Äh. Monet kiitokset, herra puheenjohtaja. Mitä tuli tähän mietintöön? Me tiedämme, että kolmansien maiden kanssa Euroopan on pitkät perinteet, energian äh, peruskirjan on edistetty Energy, Charter, siis se on erittäin hyvä perusta yhteistyölle kolmansien maiden kanssa, ja tämä sääntö, joka koskee vastavuoroisuutta, on minusta keskeinen asia, koska kysymys on siitä, että luodaan järjestelmää, joka ei ole pelkästään tehokas, vaan joka antaa kolmansille maille myöskin äh, tasavertaisen kohtelun. Se, että puhutaan siitä, että puuttuu vaikutusarvio, on perusteltua arvostelua. Ja kysymykset, joita komissio on nyt esittänyt, se koskee nimenomaan näitä kysymyksiä. Ja, ja itse asiassa se, mitä komissio on esittänyt, se saa vastauksessa siinä vaiheessa, kun me olemme itse asiassa saaneet omat äänestyksemme päätökseen. Olisi hyvä, että voitaisiin ratkaista nämä asiat mahdollisimman optimaalisesti ja, ja myöskin ottaa huomioon komitologiakysymykset ja minä tulen tämän mukaisesti tekemään. Kiitos hyvä kollega. Äh, edustaja Kelly. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Me olemme saaneet paljon aikaan energiaunionin alalla viime aikoina luonnollisesti avanneet uudistuneen energian. Se on käsittelyssä ensi viikolla. On hyvin tärkeää, että menemme vielä pidemmälle kuin tämä 27 prosentin komission ähm, ehdotus 35 prosenttia. Ja tässä tarkoituksena on rajoittaa fossiilisia polttoaineita. Ehkäpä tulevaisuudessa niitä ei käytä lainkaan meidän täytyy kuitenkin olla vielä fossiilisista polttoaineista osittain riippuvaisia vuosia. Kuten toteatte, hyvä puheenjohtaja, se, että meillä olisi vähemmän kaasun tuontia todennäköisesti ei toteudu. Meillä tulee olemaan sitä todennäköisesti enemmän tulevina vuosina. Siksi on hyvin tärkeää, että me säätelemme kunnolla, jotta voisimme investoijille luoda toimintavarmuutta, säätelyvarmuutta myöskin niin edespäin. On hyvin tärkeää Ähm, ettei poikkeuksia ole liikaa. Jos poikkeuksia on, niitä tulee rajoittaa. Mainitsitte kymmenen vuoden ähm, aikarajan, se tuntuu perustellulta. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että meillä on tasapuoliset toimintaedellytykset ja uskoakseni saamme tasapainossa lopputuloksen komission kanssa aikaan pyrimme varmistamaan sen, että lähestymme järkevää tasapainoista ratkaisua asiassa, sellaista, joka palvelee yleisiä tavoitteitamme energiaunionia, mutta myöskin toimitusvarmuutta ja palvelee kunnolla säädeltyjä markkinoita ja luo investoijille varmuutta. Kiitoksia. Salini, next speaker. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Salini. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä yhteydessä äh, viittaan äh, argumenttiin, joka on hämmästyttävä, kun sitä ei ole vielä esitetty, paitsi epäsuorasti komission ehdotuksessa viitataan äh, tämän uuden säännöstön käyttöön myöskin olemassa olevien kaasuyhteyksien putkien yhteydessä. Tämä on mielestäni monimutkainen ajatus, sillä me tiedämme, siis onhan totta, että yhteydet kolmansiin maihin ovat aivan ratkaisevan tärkeä kysymys, ja tämän aamun keskustelu osoittaa, että ne ovat myöskin poliittisesti tärkeä kysymys. Kuitenkaan emme saa unohtaa sitä, että meillä on olemassa jo sellaisia kaasulinjoja, jotka yhdistävät Euroopan unionin kolmansiin maihin ja toimivat melko hyvin. Eräissä näistä Euroopan unioni on yhteyksissä sellaisiin maihin, joiden poliittinen vakaus on hyvin huono. Ja tämä aiheuttaa sen, että jos tätä uutta sääntöä sovellettaisiin jo niin olemassa oleviin kaasuliinoihin, jotka ovat olemassa, jotka toimivat hyvin, erityisesti niihin yhteyksiin, jotka kulkevat maihin, jotka eivät ole poliittisesti tasapainoisia, me saattaisimme löytyä suuriin vaikeuksiin kaasun toimituksen suhteen. Kiitos, hyvä kollega. jotka, jota sitoo yhteen sopimus, ja me haluamme lisätä omaa hyvinvointiamme, ja haluamme, että, ja että ei voi tehdä lasten leluja, jotka on maalattu myrkyllisillä maaleilla ja sitten myytäisiin. Menen jäsenvaltioiden välillä johtaa ongelmien, koska jäsenvaltioissa on erilaisia, erilainen palkkataso, hyvinvoinnin ja vaatteet, jotka on tuotettu vaikkapa Kiinassa, mutta joissakin maissa on ongelmia sitten, kun on työntekijä maahan ja on valmis tekemään työtä alhaisemmalla palkalla. Joten me, meidän täytyy myöskin noudattaa meidän sääntöjämme, eivätkä he sano siihen mitään, miten nuo säännöt muodostuvat. Kaasumarkkinoiden osalta voidaan sanoa, että yksi mielenkiintoinen energiayhtiöitä olemme tehneet työtä kovasti sitä vastaan, että olisi monopolitilanteita, olemme pyrkineet lisäämään kilpailua, josta kuluttajat hyötyvät Euroopassa. Ja yksi kuluttaja, nykyinen lainsäädäntö ei selkeästi määritä sitä, että infrastruktuuri, joka käynnistyy, jonka alkupää on kolmannessa maassa, joka pää, johtaa eu Mutta jos tuote tulee Euroopan unioniin, sen täytyy vastata meidän standardejamme. Joten on täysin selvää, että samanlaisen tilanteen pitäisi olla olemassa myöskin energiainfrastruktuurihankkeiden osalta. Kolmansissa maissa on eri säännöt, mutta Euroopassa meillä on omat sääntömme, ja jos infrastruktuuri tulee EU-markkinoille alueelle, on täysin järjestössä puuttumassa tähän porsaanreikään, ja tähän meidän tulisi keskittyä. Totta kai tämä on hyvin poliittinen aihe, koska tähän liittyy Venäjän kaasutoimitukset Euroopan unioniin, siitä tässä on kysymys. Se kaasun toimitusreitti muuttuisi, että sen sijaan, että se kulkisi Ukrainan ja Puolan sit maksuja, jotka siihen liittyvät. Me emme voi teeskennellä, etteikö näin olisi. Mutta joskus, kun me kohtaamme kaikkien lainsäädäntö, monien lainsäädäntötapauksien yhteydessä on paljon sellaisia eh, rahaan liittyviä intressejä. Silloin on palattava periaatteeseen siitä, mitä me haluamme tehdä. Ja me haluamme luoda. Um, Kiitos. Äh, sitten Hanker. Ja, ich werde ausnahmsweise mal Deutsch sprechen. Poikkeuksellisesti puhun saksaa. Aikaisemmin täällä väitettiin, että tässä olisi kysymys Puolan sisäisestä konfliktista. En nyt ymmärrä, mitä ei ole kysymys mistään puolalaisesta konfliktista. Koko tämän asian aluksi meillä oli saksalainen skandaali ja siihen haluaisin kiinnittää huomiota. Ne skandaali, jossa eräs, bundes, äh, eräs liittokansleri aktiivisena aikoinaan oli sopinut äh, venäläisten kanssa. Ja sitten kun hän hävittyjen vaalien jälkeen eivät kritisoineet silloista puheenjohtajaa, oli selvitettävää. Ja miksi sitten kristillisdemokraatit eivät kritisoineet No, siksi, että heitä tarvittiin suuressa koalitiossa ja sen vuoksi Schröder saattoi jatkaa. Ja sama liittyy tilanteeseen asiaan. Sisämarkkinat on kaikkein tärkeintä, mitä Euroopan unioni on koskaan tehnyt. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta vahvistamme sisämarkkinoita. Ja jos komissio tarvitsee enemmän toimivaltuuksia sisämarkkinoiden vahvistamiseksi, silloin sen tulee ne saada. Euroopasta sanovat yhtäkkiä, että tämä on vastuu, joka pitäisi jättää jäsenvaltioille ja että Brysselille tätä lisävastuuta ei tulisi antaa. Kiitos. Uh, thank you very much. Um, Kiitos. Edustaja Federle. Thank you, Chair. Now Niin, nyt tällä kertaa puhun itse, omana itsenäni enkä herra Pietesenina. Minä haluaisin lisätä siihen, mitä herra Karins sanoi, luomissa ovat olleet myöskin turvallisuuskysymykset. Ja mitä on tapahtunut sekin, kun meillä oli ensimmäinen North Stream, oli se, että me olemme voineet nähdä yhä enemmän, että Venäjän intressien, intresseihin liittyy se, että se pyrkii suojelemaan omaan liiketoimintaansa liittyvää putkea. Jos olisi suojata tätä uutta kaasulinjaa, Tämä saattaa vaikuttaa myöskin kansallisvaltioihin, markkinoihin energian alueella. Siinäkin on erittäin tärkeää se, miten nuo markkinat luodaan. Meillä on melko hyvin toimiva yhteiset sisämarkkinat sähkön. Me sanovat, että tarvitaan erilaisia lisää yhteyksiä eri jäsenvaltioiden keskeltä, voidaan vaihtaa energiaa, ja jotka ovat ollut Nordpolin laajentamisella Baltian maihin ajatellen sähkön toimittamista kansalaisille ja yrityksille. Loukkauksia koskevat Venäjä, Ruotsin merialuetta ja ilmatilaa. Ja tämä on asia, joka pitäisi keski-eurooppalaisten ja saksalaisten kollegien ottaa huomioon. We started the second round. No, kuten näette, käynnistimme jo toisen kierroksen. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Langen, tietenkin, tietenkin, tietenkin kuten kollega Karins tämän perusteli, että meidän pitäisi saada tietoa kaasumarkkinoiden kehityksestä, mahdollisista aukoista, oikeudellisista kysymyksistä. Tällä, tässä muodossa minä voin tämän hyväksyä, mutta tässä menettelyssä se ei ole mahdollista, ja siksi haluan esittää uudestaan saman esityksen, että järjestäisimme kuulemisen kaasumarkkinoiden kehityksestä, ja käsittelisimme sen yhteydessä juridisia ongelmia, kansainvälisiäkin. Herra Henkel on tietysti hyvin kahtia jakoinen Toisaalta hän haluaa jatkuvasti vahvistaa kansallisvaltioiden oikeuksia, mutta nyt haluakin hoitaa asiat eurooppalaisella tasolla. Haluaisin kuulla myöskin tästä kuulemisen. Siksi minä haluan tehdä tämän esityksen, että pitäisimme sellainen, että vuonna 2030 jo, mikä ole kovinkaan kaukana tulevaisuudessa, vaan 12 vuoden päässä, silloin tuo aukko tulee olemaan kaksi kertaa niin suuri kuin estää Nord Stream 2. Olisin sanonut, että hyvä on, se on komission hanke. Mutta kollega Salini sanoi siksi, että se komissio ei voi tehdä saksalaisten ja puolalaisten etujen mukaista. En, en halua sitä konfliktia, vaan haluan asiallisen keskustelun, jonka pohjalta... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää uutta vuotta koko komissiolle. Yes. <laughs> me tarvitsemme nyt hyvän uuden vuoden. Aivan aluksi komission ehdotuksemme ulottuvuuksia. Tässä viittaisin erityisesti nimenomaiseen viittaukseen, joka koskee sovellusalaa ja sitä, että ajuuteen liittyvät määrittelyt. Ja tässä luonnoksessa myöskin eh, komission rooli on selvä, mitä tulee sen suhteen voin todeta, että on tervetullutta, että näin eh, suurta kannatusta mietintöluonnos nauttii. Täällä kuulin kuitenkin äänenpainoja, jotka muistuttavat hiukan neuvoston työryhmistä, joissa kourallinen jäsenmaita vielä tiukasti taistelee ehdotusta vastaan. Mutta kun kuuntelin edustaja Langenin toisen puheenvuoron, se aiheutti minulle kyllä todella ongelman, sillä edustaja Langen sanoi, että luonnollisesti tietenkin sovelletaan näihin kaasulinjoihin, koska olemme niistä riippuvaisia. Päinvastainen mielipide mielestäni on perus. Tarkastellaanpa sitä, mitä todellakin haluaisimme tässä saavuttaa. Komission ehdotus tähtää siihen, että saisimme oikeusvarmuutta aikaan koskien op- linjojen rakenteet. Me komissiossa emme näe, miksi meidän pitäisi suosia erityisesti kolmasista maista lähteviä kaasuyhteyksiä avoimuus, kolmasen osapuolien mukaan ottaminen ja syrjimättömyys. Tästähän on kyse. Ja kun me tätä, tietenkin me voimme todeta, että aina kun kuulemisprosessi putkia koskeva lainsäädäntö – Edustaja Salini toi vain perustelussa tämän esiin. Olemme sitä mieltä, että kun tarkastelemme menneisyyttä jo olemassa olevista, olemassa olevien kaasuyhteyksien hyvää toimintaa. Tästä syystä me annamme jäsenmaille hyvin paljon aikaansa. Me sotkisimme ja vaarantaisimme ulkomailta tulevia kaasuyhteyksiä on tärkeää se, että jäsenmaat säilyttävät näiden poikkeusten suhteen täyden päätäntävallan niin, että tilanne olisi paras mahdollinen. Ja sitten tämä väite siitä, että tämä ehdotus hyökkäisi operatiiviset säännöt eikä mikään rakentaminen. Ei tämä aloite vastusta Nord Stream 2 rakentamista ongelmia, jos tiedetään, mitkä ovat säännöt, jotka tulee täyttää. Jos haluaa Euroopan unionin kaasuyhteisön aloitteeseen liittyy tavallisesti vaikutusten arviointi, mutta tässä on erityinen eh, poikkeustapaus. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että luo mitään uutta oikeuspuitteistoa. Kuten edustaja Karens oikein sanoi, me selvennämme oikeudellista tilannetta joka ilmeisesti ei ole tisiin erimielisyyksiin ja keskusteluihin, vaan myöskin tarpeen sen selventää oikeusperustaa. Ja tässä yhteydessä me emme tarvitse, on kuultu myöskin ehdotusta vastustavista jäsenmaista, eurooppalainen merioikeussopimus, suhteet, joissa kaasuyhteydet voivat niiden alueelle maan tai meren kautta tulla. Tämä antaa siis, kuten myöskin meidän oikeudellisen yksikkömme mielipide. Komissio yhteenvetona kiittää tästä laajasta. Kiitos, että huomaatte kollegat. Varasin tähän paljon aikaa, koska tämä on tärkeä aihe, tekninen, mutta poliittisesti myös hyvin arkaluontoinen, joten tärkeää, että tällaisessa keskustelussa voidaan sanoa kaikki, mitä halutaan. Nyt vastaisin, en, en, haluaisin korostaa sitä, että keskustelu energiaunionista on myös poliittinen keskustelu siksi, että ensimmäinen pilari emme halua, että kukaan puuttuu tai vaikuttaa meidän sisäisiin markkinoihimme silloin, kun on kysymys energiatoimituksesta. Kysymys on yleisestä turvallisuudesta, kuten kollega Federle ja eräät muutkin korostivat. Me puhumme koko ajan poliittisista kysymyksistä, kun ajattelemme energiaunionia ja olemme varmasti yhtä mieltä. Haluaisin pitäytyä ehdotuksen sisällössä. Se merkitsee enemmän sitä, että katsotaan tiettyjä ratkaisuja. Yhteiset markkinat, toinen pilari energiaunionissa. Kollega yhteisestä energiamarkkinoistamme. Olemme puhuneet siitä ainakin vuoden 2013 alusta lähtien. Kaikki keskustelut energiaunionista, kolmannesta energiapaketista, keskustelut, eh, joten me olemme käyneet paljon keskustelua tästä aiheesta – Haluaisin sanoa tämän nyt aivan selvästi. Ja haluaisin myös korostaa sitä, että selvästikin menetämme kansallista toimivaltaa ja annamme sitä Euroopan komissiolle. Kai, jos me luotamme Euroopan unionin ja Euroopan toimielimiin sinne mielessä, että ne voisivat yleisesti auttaa meitä turvallisuudessamme, turvallisuuskysymyksissämme, silloin meidän täytyy luopua jostakin toimivallasta ja silloin näiden tuota, kansallista toimivaltaa. Ei tässä ole mitään erityistä tässäkään tapauksessa. Ja haluaisin tukea Euroopan unionia siinä, että mentäisiin eteenpäin, että luotaisiin tällainen eteenpäin menon tilanne, energiaunioni ja yleisesti katsottu. Sitten yksi asia johtaja Borchardt vastasi kysymykseen siitä, että jokainen kaasuputki voitaisiin rakentaa tämän direktiivin pohjalta. Ei tässä ole mitään, mikä olisi mitään kaasuputkea vastaan, jos panna. Joten me voimme vain rohkaista seuraavien kaasulinjojen rakentamiseen. Mutta minä haluaisin ottaa yhden asian vielä esille. Yksinomainen talousalue. On hyvin tärkeää puuttua tähän konkreettisen asiaan, koska tähän liittyy ja merioikeuteen. EU on yleissopimuksen riippumaton osapuoli ja siinä mielessä sitä koskevat yleissopimuksen oikeudet ja velvoitteet. Joten sanoisin, että Euroopan komission ehdotus on täysin, on hyvin tärkeää tarkistaa tämä, jos haluat, koska tämä on erittäin tärkeää meille. Ja toiseksi tuomioistuin vuonna 2012 päätti, että yksinomainen talousalue on osa EUn la- mitä tulee merta koskevaan yleissopimukseen ja, ja vuoden 2012 tuomioistuimen päätökseen. Tämä on hyvin selkeä oikeudellinen oikeudellis, oikeusvarmuus tässä yhteydessä, mikä on syytä ottaa myös huomioon. Hyvät ystävät, meidän pitäisi mennä yksimielisyyteen, mikä on aika normaalia demokratiassa. Joten kiitokset suurimmasta keskustelusta. Tarkistusten määräaika on 16. tammikuuta 2018 kello 12. Me odotamme äänestystä täällä valikunnassa 21. helmikuuta kaikkien varjostelijoiden kanssa ja tämän pohjalta valmistamme kompromisseja tästä, tähän direktiiviin, joka on lyhyt, mutta me tiedämme, että tämä, en usko, että tähän tulisi edes mahdollista saada edes määräaikaa tätä varten aika valiokunnalta sinä kunnassa. Okei, okay, okei. Okay. Um, so, uh... Kiitos kollegat suuremmasta keskustelusta. Ja nyt me siirrymme muistuttaa teitä siitä, että, että taistelu mikrobilääkeresistenssiä vastaan on yksi horisontti 2020 kuunnoslausunto tästä lähestymistavasta äh, koskien äh, yhteistä terve- terveystoimintasuunnitelmaa ja mikrobilääkeresistenssiä. Minä pyydän teitä kaikkia nyt esittämään kommenttiin ennen 16. tammikuuta ensi tiistaina kello 12, jolloin on tar- kävimme mielipiteen vaihtoa. Kuulin DG Researchia komissiossa, jotta saisin selkeän kuvan siitä, mihin toimiin nyt jo on ryhdytty. Viimeisimmissä puiteohjelmissa 5 ja 6 investointiin yli miljardi euroa korvamerkitty mikrobilääkeresistenssiin. Ja tässä lausunnossa olen yrittänyt pysyttäytyä ITREn toimivaltuuksissa. Meidän täytyy stimuloida tutkimusta ja innovaatiota tällä alalla niin, että saisimme tällaisia push and pull kestäviä välineitä. Meidän täytyy stimuloida tutkimusta koko elinkaaren ajalta ja eri sektoreiden kesken. En vielä lopettanut, ei. Eli meidän tulee stimuloiden parantaminen ja lääke, lääkkeiden parantaminen. Olen ottanut yhteyttä eri osapuoliin ja miettinyt sitä, miten voisimme kannustaa tutkimuspuolta sekä markkinoita. Kaikki varmaankin täällä ovat samaa mieltä siitä, että meidän on tehtävä sektoreiden välistä työtä vain yksi kymmenestä tuhannesta molekyylistä voidaan kehittää, voisi mahdollisesti olla uusi lääke tai rokote. Sen vuoksi vetoan eri sektoreiden väliseen lisääntyneeseen yhteistyöhön, samoin kuin tietojen parempaan käyttöön. On erittäin tärkeää parantaa tietojen keruuta viimeisimpiä suuntauksia. E-terveyden kasvu ja koko sektorin digitalisoituminen antaa meille mahdollisuuden kerätä informaatiota mikrobilääkeresistenssistä paremmalla tavalla. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä vielä muiden ryhmien varjoesittelijöiden kanssa ja haluaisin painottaa. Uh, for your remarks. Kiitos. Anna Zaborska. Kansanpuolueen kiitos kiittää esittelijää Rova lausunto luonnoksen parissa tehdystä työstä, mutta myös haluan kiittää häntä aloitteesta tavata varjoesittelijät ennen kuin hän terveyden uhkia. Ja jos me emme saa tätä asiaa koordinoitua vuonna 2050, että mekanismi, joka liittyy tiettyihin bakteereihin, on se, mitä pitäisi tutkia edelleen. Kysymys oli siis siitä, että pitäisi esistää tutkimus, jonka on myös todettava, että tutkimuksessa, lääketieteellisessä tutkimuksessa tämä mikrobi